Okay, guten Tag. No niin, hyvää päivää. Pyydän, että kaikki paikalla olevat kollegat kävisivät jo istumaan paikoilleen ja pyydän, että muut työntekijät käyvät keskustelunsa tämän salin ulkopuolella. Edustaja Benarab äh, Tuu, kiitos kun käytte nyt istumaan omalle paikallenne. Kiitoksia. Nyt pääsemme ensimmäiseen kohtaan. Edustaja Skuria ei taaskaan. Niin huomisaamulla hän ei pääse tänne, vaan hän täytyy mennä Libeen äänestämään. Ja tästä syystä hän pyysi, että hänen kohtansa käsiteltäisiin aikaisemmin. Ja edustaja Kostakin on tämän hyväksynyt, ja jos ette tätä mitenkään äh, jos tämä on ok, niin sitten 8 ja 9 vaihtavat paikkaa täällä ei ole Tsekkiä, Viroa, Latvia, Liettua täällä. Ja sitten tämä myöskin webstreamataan. Ja on hienoa, että jo jonkin aikaa on siitä mennyt, kun komission jäsen on tullut päästy tänne paikalle. Hän on vastuussa tästä digitaalisesta digitaalistrategiasta ja hänen on ikävä kyllä jo lähdettävä täältä kello 16.30 vai oliko se aikaisemmin? Aha, kello 16.15, koska kello 15.30 urheilu- ja kulttuuriministerit pitävät kokouksensa, joka oli tarkoitus pitää viime viikolla. Se pit- ja kaikessa lyhykäisyydessään minä annan nyt seuraavaksi sitten puheenvuoron komission jäsenelle. Olkaa hyvä. Vielen, vielen dank, Frau Vorsitzende. I'm delighted that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 miten voimme luoda sellaiset kehykset, jotta digitaalisella aikakaudella sektori pärjää? Miten voimme oikeuttaa esimerkiksi sen, että hintaero on olemassa digitaalisen ja paperiprintatun lehden välillä? Eli meidän täytyy katsoa, minkälaiset mahdollisuudet ovat olemassa. Meidän täytyy katsoa tätä siis lähemmin. Anyhow. that you have paid less tax on the paper one uh, than you would to buy a digital download of a newspaper. Well, I can't... Minä en voi selittää tätä yhtään kenellekään. Sama sisältö, eri formaatti, mutta kuitenkin eri arvonlisäverokanta. Eli tätä ei voida oikein perustella kovinkaan selkeästi Entä sitten tekijänoikeuskysymykset? Tiedän, että monet valiokunnan jäsenet ovat huolissaan siitä, että minkälaisia tekijänoikeusrikkomuksia on esiintynyt. Olen yhtä lailla huolissani näistä kasvavista määristä ja se on todellakin luovan teollisuuden kannalta huono asia. Meidän täytyy siis ryhtyä tiukkoihin toimenpiteisiin, mutta se ei riitä ja se kävi ilmeksi jo aktakeskusteluiden yhteydessä, joten meidän täytyy oppia menneisyydestä, eli mitä tapahtui Aktan suhteen. Te toimitte hyvin aktiivisesti näissä keskusteluissa, aivan oikeutetusti, mutta meidän täytyy kuitenkin oppia menneistä. Ja nyt kysyisinkin teiltä, miten voimme varmistaa, että digitaalisella aikakaudella tekijänoikeusjärjestelmä toimisi tehokkaammin ja että taiteilijat voisivat käyttää tehokkaammin online-palveluita hyväksi tai mahdollisuuksia hyväksi. Meidän täytyy puolustaa pluralismia ja median vapautta EUn sisällä sekä unionin rajojen ulkopuolella. Nämä ovat kommentteja, joita olen ottanut esille, kun kävin Bakussa Azerbaidsanissa ja myöskin kun keskustelin Azerbaidsanin presidentin kanssa. Puheenvapaus, vapaus, ilmaisuvapaus on perusoikeus ja sitä ei tarvitse täällä varmaankaan sen kummemmin selittää. Se on yksi demokratian peruspilareista. Mutta yleensäkin jo sanotun jälkeen on olemassa oikeuksia, mutta me tiedämme, että välttämättä näin asiat eivät ole. Jos ei uskalleta puhua, niin silloin ei voida puhua olemassa olevista vapauksista. Ja minä sanoisin, että olen kiitollinen niille, jotka olivat mukana Azerbaidsanissa ja tukivat minua siellä. From the rest of my... Että me ei ole mitenkään irrallaan minun muusta portfoliosta, eli digitaalista agendasta. Vahvistin vain tämän kannan. On selvää, että internet on uusi vapauden ulkoraja, uusi pluralismin foorumi. kuten tämä blogaaja Malala Yousafzai, muistuttaa meitä tästä, kuinka nuori tyttö, joka käytössä on ainoastaan internet, kykenee haastamaan ja levittämään viestiä maailmaan. Totta kai medievapaus ja pluralismi ovat myös EU-ssa kysymyksiä. Me näemme Unkarissa ja Bulgariassa korkean profiilin juttuja, mutta tämä kysymys on ihan elävä monessa jäsenvaltiossa. Jos seuraamme Leveson tutkintaa iso, yhdistyneessä kuningaskunnassa tai journalistin pidettämistä äskettäin Kreikassa tai Portugalin yleisradiota, miten me reagoimme? No, meillä on jotakin työkaluja. Unkarin tapauksessa me käytämme AVMS-direktiivin tarjoamia valtaoikeuksia ja voimme myös käyttää poliittista painetta, kuten äskettäin Bulgariassa. En mitenkään epäile epäröi käyttää tätä. Enkä tulevaisuudessakaan epäröi. Kysymys on kai uskottavuudesta. En voi vain nostaa ääntäni Azerbaidžanissa. Ja sitten mm, Bakussa voidaan sanoa, että minä olen epäreilu, jos en tee samaa Euroopassa. Eli tämä on ihan selvä kuin pläkki, jos me haluamme kannattaa ilmaisuvapautta ja vapautta ilmaisun jälkeen, niin pitäisi sen poliittinen taistelu. Esimerkiksi on siitä, onko näin täytäntöpano riittävää. Ei on toimivaltaa rajoitettua. Ja me olemme, ja se on rajoitetumpaa kuin monet ovat tietoisia tästä tietävätkään. Ja mä asiasta Unkarissa, EU-rajoitteet ja se, mistä, mitä oli pelissä, tuli hyvin selväksi. Kaiken kaikkiaan median vapauden ja moni pluralismi tukeminen ovat tärkeitä kysymyksiä. Kysymys on demokratian kulmakivestä, eurooppalaisesta arvoista. Tammikuussa presidentti Vaire Viikke Freiberga esittää hänen mediavapauden ja pluralismin korkean tason työryhmän tulokset ja toivon, että tämä on iso askel eteenpäin laajempaa keskustelua ajatellen. Ja toistan teille siis kysymykseni, kysymyksen, jonka olen esittänyt aikaisemmin tänä vuonna. Pitääkö tällä alueella tehdä enemmän? Ja jos, kenen? Ja millä työkaluilla? Olen kiitollinen valiokunnan syötteistä tähän asti. Haluan käydä keskustelua periaatteista ensi vuoden alussa kanssanne, jäsenvaltioiden kanssa ja sidosryhmien kanssa päättääkseni, miten etenemme ennen kuin mandaattini varroansa komissiossa loppuu. Ja kolmas asia, josta haluaisin tänään puhua, on digitaalinen agenda laajemmin. Yksi tapa tukea luovaa teollisuutta on lähestyä sitä sektorikohdalta – sektoreittain, elokuvat, kirjat, TV ja niin poispäin, ja sektorit erillään. Mutta tämä ei riitä. On tärkeää tukua digitaalista verkostoa, joka tukee taas sitten digitaalitaloutta. Jos me tuemme sektoria, niin se tuloksia tulee. Ajatelkaapa, jos teidän elokuvat, kirjat ja musiikki olisi tallennettu jonnekin laatikoon, pilvessä, päästä ihan laillisesti ja välittömästi niihin käsiin, käsiksi. Verkko olisi nopea missä tahansa ja kaikilla laitteilla. Ajatelkaa, mikä tuon etu tuo olisi meidän luoville, luoville taloudelle ja kansalaisille. Silloin digitaalinen sisämark- sisämarkkinat muuttuvat kourin tuntivaksi ja vaivan väärteeksi kansalaisille. Nopea laajakkaista sektori on olennaista teollisuuden tukemiseksi. Ja tämä pätee kaikkiin muihinkin sektoreihin. Menisimme myös pitemmälle, koska laaja kaistaverkostojen lisäksi tarvitsemme oikeat kehykset Käykset, jotka luovat luottamusta, poistavat esteitä pilvilaskennalle, luovat sisämarkkinoilla uuden kodin verkossa ja kehykset, jotka luovat paremman internetin lapsille, niin että lapset voivat turvallisesti ja hauskalla tavalla liikkua verkossa. Ja tämän kokouksen jälkeen minä menenkin koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvostoon, jossa puhumme tästä asiasta. Tarvitaan myös raamit, joissa on helpompi laillisesti päästä online-sisällön pariin, mikä hyödyttäisi sisämarkkinoita. Me olemme ehdottaneet direktiiviä lisenssisääntöjen uudistamiseksi, ja se on hyvä ensimmäinen askel, mutta täytyy tarttua muihinkin kirjallisiin asioihin, kuten audiovisuaalisten sen tuotannon saatavuuden parantaminen verkossa yli rajojen. Meidän copyright-kehyksen pitäisi olla nykyaikaisempi ja vähemmän pirstoitunut. Ja vähän yli kahden vuoden kuluttua julkaisemme uuden arviomme Euroopan digitaalisesta agendasta ja olen iloinen kertoa teille, että olemme edistyneet merkittävästi. Jos ajatellaan esimerkiksi huonommassa asemassa olevien ryhmien jatkuvaa verkkokäyttöä tai verkkoostoksia, niin nämä ovat lisääntyneet. 2011 suurin enemmistö eurooppalaisista. 95,7 prosenttia voi tätä standardi kiintälinjaista laajakaistaa. Ja vielä useammalla oli käytössä saatavilla langaton verkko. Yli puolet eurooppalaisista kodeista näkee myöskin se edon, mikä vielä nopeammasta seuraavan sukupolven peitosta tulee. Me yhä enemmän hyödynnämme nopeita yhteyksiä ja ihmiset ostavat sitä. Mutta meidän täytyy uudelleen arvioida jotakin perusalueita, nopea laajakausta, verkkopalvelut, internetturvallisuus, yrittäjyys, osaaminen, verkkosisältöpalvelut, tutkimus ja innovointi. Connecting Europe Facility on, menee pitkälle, mutta me tarvitsemme merkittävää yksityis- rahoitusta, jotta me saisimme 45 miljoonaa kotitaloutta nopeasti verkon pariin. Jos ajatellaan, että tänä vuonnakin 2012 Kiinassa 36 miljoonaa kotitaloutta pääsee nopeaan verkostoon ja meidän täytyy kiirehtiä. Sure, high quality digital public services. Me tarvitsemme laadukkaita digitaalipalveluita, laadukkaita digitaalipalveluita, kautta EUn yli EU-rajojen mukaan lukoin kulttuuripalvelut, kuten europeana. Vilpittömästi toivon, rouva puheenjohtaja, että tämä parlamentti ja valiokuntanne tukee ehdotusta Connecting Europe Facilities. Ja pitää huolen siitä, että me tiedämme, että tämän digitaalinen käsky on meille annettu ja sitä on kuultava. Olen kiitollinen tuesta. Ja sitten kolmas ja viimeinen kysymys päätöksentekijöille. Miten me voimme työskennellä yhdessä ja näyttää heille, että tämä on taloudellisesti olennainen investointi? Me toimme kulttuuria, luovaa teollista parhaiten ja kaikkia muitakin, jos me luomme ää, kilpailukykyisen ää, EUn, joka on yhteydessä verkkoon. Paljon kiitoksia arvon komission jäsen. Tämä oli aika nopea esitys. Toivottavasti kaikki nyt tuon tulkkauksen myötä myöskin tuli selväksi. että te tätä koko asiaa saa hoitaa yksin, vaan myöskin herra Barnier ja rouva Vasiljo ovat tässä mukana tämän asian työtä, työstämisessä. Eli tässä on samanlaisia vaikeuksia kuin meillä täällä tuossa rajanvedossa ja samanaikaisesti kuitenkin pyritään tekemään yhteistyötä, se ei ole aina niin helppoa. No niin, nyt toivotan, toivon sitten, että kollegat esittävät kysymyksiä. Edustaja Hirs. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, paljon kiitoksia siitä, että olette tänään täällä paikan päällä. Meillä on hyvin mielenkiintoisia asioita esityslistalla tällä hetkellä. Te puhuitte tuosta digitaalisesta agendasta, joka on yksi niistä. Meillä on kaksi kysymystä. Ensinnäkin minua kiinnostaisi kuulla, kun ajatellaan tätä hybridi-TVtä, Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä, joita meidän täytyy nyt esittää itsellemme. Eli kun on tällainen hybridilaite, niin kuka sitä saa äh, käyttää, kuka sitä käyttää, onko se esimerkiksi valmistaja vai sitten palvelun tarjoaja, joka äh, asettaa sinne sellaiset ohjelmat kuin mitä hän haluaa. Sitten myöskin tässä tämä näiden erilaisten medioiden tasa-arvo, TV, radio ja niin poispäin, ja nuorten suojeleminen, myöskin mainonta. Haluaisin kuulla, että miltä aikataulu näyttää, myöskin kun ajatellaan yhteistyötä muiden komission jäsenten kanssa. Saammeko kaiken jo tässä eteenpäin ennen vaaleja vuonna 2014, koska tässä on kuitenkin pieniä epävarmuustekijöitä, ja tämähän tarkoittaa myöskin luovalle teollisuudelle epävarmuutta, myöskin suunnitteluepävarmuutta, ja sitähän meillä ei nyt juuri pitäisi olla. Sitten toinen kysymys, tämä on hiukan laajempi kysymys. Tämä liittyy Unkariin. Minua kiinnostaisi kuulla, että miltä tilanne näyttää Unkarissa ajatellen tiedotusvälineiden vapautta. Onko siellä tapahtunut parannuksia vai täytyykö meidän tässä toimia vielä aktiivisemmin poliittisella tasolla? Paljon kiitoksia, Mari Teres. Sanchez Smith. Merci, Madame la Présidente. Et... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja haluaisin aidosti kiittää Rova jäsentä omistautumisestaan verkkoon pääsyn suhteen, että kaikki, kaikissa jäsenvaltioissa pääsemme verkkoon, niin me kaikki toivotamme ja toivomme jokaiselle eurooppalaiselle mahdollisuutta päästä verkkoon. Ketään ei pidä sulkea teknologian edistymiseltä, joka tässä horisontissa on. Kulttuurin aloilla kult- täten vapauttaminen, ja mainitsit, tätä seurapäinen tarjoaa kulttuurityöt verkossa. Tämä on merkittävä askel eteenpäin ja valtava hyvä mahdollisuus, mutta täytyy myös tehdä selväksi kansalaisille, mitä vaaroja tähän liittyy. Viime viikolla Tämä siis äänestämme Rava Kosta mietinnöstä, joka koskee lastensuojelusta digitaalimaailmassa. Meidän täytyy tukea aloitteita, joka, jotka sopeuttavat verkkoa paremmin lapsille. Ja tässä tietoisuuden lisättä, lisääminen ja mediakoulutus no, ovat edistettäviä asioita. Eurooppa pitää edetä myös sekä soilan alueella, mutta myöskin tukeasamme ja edistäsämme digitaalitaloutta. Yleisemmin EU täytyy koordinoida jäsenvaltioiden aloitteita internetin suhteen, toki suojelen yksilövapautta ja mediavapautta, eikä pidä unohtaa luovan toiminnan suojelua sen eri muodoissa. Ja tällä me puhumme aina tekijänoikeuksista, mitä tulee e-kirjoihin – Täytyy pitää mielessä, että on ongelmia ja polemiikkia tekijänoikeuksien suhteen, ALV-kysymyksien suhteen myöskin verkossa. Konkreettisesti osoititte tämän, koska jäsenmaissa on eri järjestelmät. Hän tässä myös vaarana epätasapainon luominen, jos joku toimija on monopolitoimija. Totta kai meidän täytyy kehittää e-kirjoja vaarantamatta Euroopan kielten monimuotoisuutta. Meidän täytyy hyvin tarkkaan perehtyä siihen ja myös sopeuttaa lainsäädäntöä. Painottaisin myös, että kielellinen monimuotoisuus on kuitenkin Euroopan voimaa. Ja se on esimerkki ja alkuperäinen piirre, ja sitä täytyy aina muistaa. Mutta rouva komission jäsen, kysy, mitä voimme tehdä. Meidän täytyy määritellä Euroopan roolia. Tämä palveluja kaikille ja saatavuus, esteettömyys. Mitä esteitä on, miten ne pitää poistaa? Tähän on vastattava. Meillä on oikeudellisia välineitä, meillä on myös keinoja edistää asioita, meillä on ohjelmia kulttuurivaliokunnassa. Me työskentelemme 2014-2020 välillä, aikavälillä, ja tämä on oikea aikaväli ää, ajankohtaa digitaalisen sisällön saatavuuden lisäämiseksi. Madame Kammerevert. Edustaja Kammerevert. Ja, herz- Paljon kiitoksia. Kiitoksia teille, komissaari Kruus, tästä alustuksesta. Aloitetaanpa internet-tvstä. Te joudutte pian lähtemään ja minä tulen esittelemään valiokunta-aloitteisen mietinnön ja silloin ette ole paikalla, mutta sanoisin siihen liittyen sen verran, että on ylipäätään hyvä, että komissio valmistelee vihreää kirjaa, mutta todellakin toivoisin, että, että viivit, viivyttelisi toimenpideehdotuksen turhan pitkään. Me tiedämme, että kehitys on täydessä käynnissä ja politiikan ongelmana on se, että me olemme aika lailla jälkijunassa, kun puhutaan teknologisesta kehityksestä. Olemme liian hitaita. Ja tästäpä syystä me emme kykene rajoittamaan jo tapahtuneita teknologisia uudistuksia, joten meidän tulisi yhde, yksissä tuumin etsiä toimivia ratkaisumalleja, mikäli sääntelyä tarvitaan esimerkiksi internet-tvn osalta, jotta medioiden vapaus, että myöskin kilpailukykyä voitaisiin vaalia nyt ja tulevaisuudessa. Sen verran tähän aiheeseen liittyen. Te puhutte paljon internetin käytön vapaudesta ja tähän liittyen haluaisin muistuttaa päätöslauselmasta, jonka parlamentti viime viikolla täysistunnossa hyväksyi suurella äänten enemmistöllä koskien Dubain konferenssia. Parlamentti esitti huolenaiheenaan sen, että esityksistä voidaan lukea, että Venäjä ja Arabin valtiot todellakin haluavat rajoittaa internetin käyttö mahdollisuuksia. Tästäpä syystä toivoisinkin, että te yh- yhdessä muiden kollegoittenne kanssa ja yhteyksissä kansallisiin edustajiin teette kaikkenne, jotta tällaista kehitystä ei pääsisi syntymään. Me emme voi hyväksyä millään tavalla internetin käyttöoikeuksien rajoittamista, niin kuin sanoimme omassa päätöslauselmassamme, joten olisi hienoa, jos te yhdessä komissiossa äh, sekä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tekisitte kaikenne, jottei synny mitään sellaista, joka ei sopisi eurooppalaisille laisinkaan. Tämä on minulle erittäin tärkeä asia. Te sanoitte, että olemme kaikki oppineet aktaan kokemuksista. Toivottavasti näin on, sillä käymämme keskustelut internetiin liittyen osoittavat, että että monet ovat sitä mieltä, että internettiä pitäisi sekä säännellä että valvoa. No, vaarana on todellakin se, että kyse on rajanveto kysymyksistä, eli perusoikeuksien rajoittamisesta voitaisiin jopa puhua, sekä viestinnän mahdollisuuksien rajoittamisesta, itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta ja medioiden monimuotoisuuden ja pluralismin äh, rajoittamisesta. Kyse on siitä, että miten me olemme valmiita rajoittamaan ihmisten viestintää. Tietenkään lasta ei pidä, pidä kaataa pesuveden kanssa pois, mutta meidän pitää katsoa, että internetiä voidaan jatkossakin käyttää vapaasti ja yrittää löytää todellakin tasapainon ratkaisumalli, ottaen huomioon myöskin tekijänoikeuskysymykset. Eli että otetaan yhtäältä sekä tekijän oikeuden haltijat että palveluiden tarjoajien oikeudet huomioon. Eli tasapainoa tarvitaan ja meidän tulisi välttyä siltä, että internettiä valvottaisiin siinä määrin, että aina olisi selvitettävissä, kuka on etsinyt mitäkin tietoa mistä, koska se menisi kyllä aivan liian pitkälle, sitä emme missään nimessä voi toivoa. Sitten lopuksi toteaisin vielä sen verran, että te totesitte myöskin siitä, että miten audiovisuaaliset palvelut olisivat netissä tarjolla. Mehän olemme pyrkineet äh, orpoteosdirektiivin kautta päästä tämän suhteen eteenpäin. Se oli pieni askel oikeaan suuntaan, mutta mielestäni me emme olleet riittävän rohkeita, erityisesti audiovisuaalisiin palveluihin liittyen. Ongelmia on edelleenkin liiaksi edessämme. Audivisuaalisia tuotteita löytyy arkistosta vaikka kuinka paljon ja niiden digitalisointi on hyvin, hyvin hankalaa ja pelkäänpä pahoin, että tästä direktiivistä ei hirveästi apua ole, jotta orpoteokset ja osittain orpoteokset saataisiin suuren yleisön käyttöön. Tämä puute pitäisi korjata mitä pikin miten, joten minä todellakin toivon, että kun direktiivistä löytyy tämä korjauslauseke, niin sitä tulisi käyttää. Ja olisin tyytyväinen, jos te komissaarina käyttäisitte tätä korjauslauseketta ja sitä kautta sitten otettaisiin rohkea harppaus siihen suuntaan, että audiovisuaalisen sektorin rooli kasvaisi ja että voisimme varmistaa, että nämä todellakin arvokkaat teokset olisivat suuren yleisön saatavilla. Se olisi kyllä Euroopan kulttuurille todellinen palvelus. Kiitoksia. Kiitoksia. Benara Batu. Uh, bonjour madame la commissaire. Merci pour... Päivän rouva komission jäsen ja kiitos tästä panoraamasta. Kysymyksiä valtavasti, koska haasteet ovat isot monellakin alueella. Yksi ensimmäistä kysymyksistä koskee rahoitusta lehdistön rahoittamista, puhutte internetlehdistöstä, paperilehdistöstä. Mitä te näette, internetjournalismi rahoitetaan? Tällä hetkellä on kaksi mahdollisuutta. Joko mainosrahoitus, joka luo suuren ri- riippuvuuden mainostajista. Tai sitten tilausrahoitus. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Minkälainen visio teillä on uuden median rahoituksesta? Tämä koskee suurinta osaa online-journalismista. Tänne koskee demokratian haasteita tämän median suhteen. Ja painottaisin digikoulutuksen merkitystä ei ainoastaan lapsille, mutta myös aikuisille. Koska me siirrymme maailmasta, jossa digit digitaaliset muodot eivät vielä ole tärkeimpiä tiedonlähteitä. Miten te näette, minkälaista koulutusta aikuisille pitäisi tarjota? että elokuva perinnön digitalisoinnista, joka muuttuu yhä tärkeämmäksi. Muuten kaikki eivät elokuvia näe, mutta jälleen minkälaisia rahoitusmahdollisuuksia näette digitalisoinnille, joka var- varmasti tulee maksamaan paljon, jos me haluamme perintömme kansalaisten saataville. Ja sitten TV ja internet, tämä on tärkeä media, ja, koska tämä on suosittua. Tämä uusi media ja on mullistanut maailmaa. Olen iloinen, että tästä julkaistaan pienvihreä kirja. Minkälaisia haasteita tätä näette? Öö, internet-TVn suhteen, joka tulee olemaan tulevaisuuden TV. Sitten rahoitus ja tekijänoikeudet. Euroopan parlamentti äänesti aktaa vastaan isolla enemmistöllä. Minkälainen kanta teillä on suhteessa tekijänoikeuksiin? Olette puhuneet oikeuksien uudistamisesta. Miltä pohjalta uudistamisen pitäisi, tekijänoikeuksien uudistamisen pitäisi tapahtua? Merci. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Clarkin. Kiitoksia komission jäsen. On hienoa, että olette tänään paikan päällä. Olisi hienoa, jos te olisitte myöskin Washingtonissa mukana. Äh, tai äh, Hurricane hän tuolloin esti tämän, että emme nähneet siellä. Mutta tämä äh, tilanne verkossa tämä on erittäin tärkeä asia ja toivottavasti saamme tämän myöskin maailmanlaajuisesti näkyville digitaalinen agenda kattaa hyvin monta pääosastoa ja myöskin monta valiokuntaa täällä parlamentissa. Ja on hienoa, että olette tulleet tänne paikalle myöskin kuulemaan, että miten me voimme kulttuuriarvojamme puolustaa. Me odotamme aina, mitä tapahtuu tekijänoikeuksien kohdalla ja hieno kuulla teidänkin puoleltanne, miten näette tämän tilanteen. Meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa, koska nyt mandattimme on päättymässä ja tähän kuuluu hyvin monia asioita tähän tekijänoikeuskysymykseen, niin ehkäpä tässä joudutaan hiukan aikapaineeseen myöskin. Ja sitten kun ajatellaan AVMS ja sitä, mikä on juridisesti mahdollista, niin totta kai myöskin tekniset kysymykset ovat tässä tärkeässä asemassa. Eli se, että tekniikka voidaan pitää ajan tasalla – meidän täytyy ymmärtää eh, tämä tekniikka, eh, mistä me myöskin säädämme lakeja. Miten näette tämän? Ja sitten mitä tulee AVMS ja täytäntöönpanoon, se mitä me voimme oppia myöskin sen täytäntöönpanemisesta, mm, kun me tarkastelemme sitä uudelleen, koska minä tiedän, että jäsenvaltioissa täytäntöönpano oli hankalaa ja miten me voimme sitten tämän siirtää myöskin tuohon internet tv hen sitten myöskin nopeat laajakaistat, nekin ovat kiinnostavia. Tässä kaikki eivät samalla tavoin pääse käsiksi tähän, ja tämä koskettaa ainoastaan kaupunkeja. Tämä on myöskin tärkeä asia minun alueelleni, mutta kiitoksia kuitenkin, kun puhuitte tuosta valtion avusta, mitä tulee laajakaistoihin, mutta haluaisin myöskin kuulla hiukan, että miten mahdollistatte sen, että kaikki saavat sen käyttöönsä, tämän nopean laajakaista. Kiitos. Kiitoksia edustaja Kosta. Ehm, grazie Presidente e Commissaria. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitokset arvoisa komission jäsen. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen alustus ja mielenkiintoista, että te haluaisitte meiltä vinkkejä ja kommentteja näihin mainitsimiin asioihin. Eli tässä on ollut havaittavissa tietynlaista muutosta. on puhuttu muun muassa digitaalisesta agendasta ja aivan hiljattain allekirjoititte Yhdysvaltojen kanssa sopimuksen, jotta Yhdysvallatkin voivat osallistua Safer Internet-hankkeeseen. Eli näin soveltamisalaa tällä tärkeällä saralla on laajennettu. Toivottavasti tässä huomioidaan myöskin alaikäisten oikeudet ja yksityisyyden suoja. Pitäisi parantaa myöskin tiiviimpi, tiiviimpää yhteistyötä. Erityisesti alaikäisten suojelun saralla meidän tulisi jatkaa keskustelujamme. Erityisesti meidän tulisi ottaa tämä asia huomioon direktiivissä, jossa käsitellään audiovisuaalisia palveluita. Siellä ei huomioida kaikkia seikkoja. Sitten niihin asioihin, joita täällä jo kuultiin mainittavan, esimerkiksi kulttuurituotteiden ja kulttuuriperinnön digitalisointi. Mehän tiedämme oikein hyvin, että digitaalinen agenda on olemassa ja europeana sekä kulttuuriperinnön digitalisointi ja erityisesti elokuvatuotteiden digitalisointi. Luovaan Eurooppaan kuuluisi myöskin, että tätä asiaa käsiteltäisiin ja tämä asia kuuluu teidän salkkuunne, mutta tässä täytyy huomioida myöskin muita oikeusperustoja. mutta eroavaisuutta on olevassa sen suhteen, mitä parlamentti on päätöslauselmissaan vuonna 2011 todennut. Me sanoimme, että Euroopan alla pitäisi olla oma budjetikohta, kuten myöskin eurooppalaiselle kulttuuriperinnölle. Komissio sanoi, että jäsenvaltiot vastaavat tästä kysymyksestä, mutta kun katsotaan asetustekstiä, verkkojen Eurooppa-välineestä, niin sieltä löytyy artikla 4 ja siellä viitataan myöskin tähän pääsyyn. Mutta digitalisointiin ei tässä tekstissä viitata, joten kysyisin, että kuka voisi tukea digitalisointia, sillä minä en toivo, että jokainen viittaa eri tahoon ja kukaan ei halua sitten ottaa vastuuta kannettavakseen. Sitten viimeinen huomautus. Niin kuin kollega Kama Ivat, niin Aivan oikeutetusti täällä kysyttiin muun muassa näistä kustannuskysymyksistä. Hintaerot ovat suuret ja digitaalinen sisältö on erilaisen verituksen kuin perinteinen printattu sisältö. Me tiedämme, että jäsenvaltioiden välilläkin on olemassa suuria mielipideeroja tekijöiden, tuottajien ja palvelun tarjoajien välilläkin on olemassa näkemyseroja. Me tiedämme, että välttämättä ei aina myöskään tekijänoikeusmääräyksiä huomioida. Eli arvoketjua ei välttämättä aina noudateta. Usein käy niin, että tuotteet ovat kuus maksutta tarjolla, vaikka jonkinlaisia maksuja pitäisi kerätä, joten eikö nyt olisi aika ottaa tämäkin kysymys esille? Ja tak, formand, og... Øh, Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani, että tuli vähän myöhässä, en päässyt ihan alussa mukaan. Ehkäpä komission edustaja on puhunut mediavapaudesta Euroopassa. Ja mehän käymme keskustelua siitä, miten me takamme Euroopassa äh, tietysti oikeudet Skandinavissa Meillä on oikeusjuttu Applen kanssa, joka on sensuroinut tanskalaista kirjailijaa. Haluaisin kuulla kom- komission pohdintoja, mitä näille ongelmille voi tehdä. Nämä nousevia sekä monikansalliset yritykset ja jotkut jäsenvaltiot tekevät näitä, mutta tässä tapauksessa kysymys oli monikansallisesta yrityksestä. Mitä on käyttää peruskirjaa, joka meillä on, sanktioimaan tällaista toimintaa. Mitä voimme tehdä, minkälaisia aloitteita on putkessa – joilla voimme tarttua näihin mahdollisuuksiin. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. No täällä on jo puhuttu monista kysymyksistä, joita itsekin ajattelin esittää, mutta tämä on kyllä hiukan hankala tarina, että kun ajatellaan eh, esimerkiksi tätä arvonlisäverokohtelua online-palveluissa, että se, se on hyvin epätasa-arvoista. Me Tiedämme, että varsinkin TV-teollisuudessa me voimme todistaa jotakin, niin me voimme saada työpaikkoja. Monet ihmiset eivät usko tätä. Ja sitten kuitenkin käytämme niin paljon aikaa tämän asian käsittelyyn tai käsittelemättä jättämiseen kollega Tybon, joka aikaisemmin oli täällä talossa. No hän, hän pyrkii joka paikassa saamaan ihmiset kiinnostumaan tästä asiasta, että saadaan ratkaisu aikaiseksi. Toivon, että autatte tässä. No, minun täytyy kuitenkin yksi asia ottaa esille. Tämä on ollut tapetilla jo aika pitkä. Minäkin puollan sitä, että laajakaistaa edistetään, mutta ei meidän pitäisi mennä kuitenkaan 800 alapuolelle. Tämä on se ongelma. Jos me menemme sen alapuolelle, siitähän on usein täällä puhuttu, niin sitten kaikki pienet teatterimme, konserttisalit joutuvat ongelmiin, koska ne käyttävät tällä hetkellä sellaista tekniikkaa, joka on erilaista. Niiden täytyy kaikkien tässä sopeutua tähän uuteen tilanteeseen ja se maksaa melkein 300 000 esimerkiksi minun teatterilleni. Pienelle teatterille tämä on iso kulu. Ja sanoitte kuulemistilaisuudessa, että no, sen tulisi maksaa niiden ihmisten, jotka tästä hyötyvät, mutta ne viis veisaavat tuosta. Ei tämä onnistu meidän täytyy tässä kyllä hiukan painostaa. Ja sitten haluaisin vielä puhua tästä arkistokysymyksestä. Uskon, että me kun ajatellaan viimeisen vuosisadan suuria elokuvia, niin ne kyllä homehtuvat tuolla arkistoissa. Niitä ei pian voida enää digitalisoida, koska ne kestävät vain aikaa tietyn ajanjakson verran. No, jonkun pitäisi nuo arkistot tuolta hakea ja digitalisoida, mutta meillä ei ole rahaa. No, kysymys kuuluukin, että kuka tällaisen tehtävän ottaisi hoitaakseen, koska kyseessä on aarre. Niin, ei sitä saa jättää sinne meillä on esimerkiksi taidetta viimeiseltä vuosisadalta, mutta meillä ei ole mitään, tule olemaan mitään elokuvia ennen vuotta 50, jos me emme tee jotakin tämän asian eteen. Onko teillä vielä hiukan aikaa? No kyllä, 20 minuuttia, että ehditte vastaamaan vielä näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä, komission jäsen. Uh, thank you so much for, uh... Paljon kiitoksia kysymyksistä. Pohtimis vastaa pohtimiseen kannustavia kysymyksiä. Kiinnostavaa tarkastella asioita molemmilta puolilta. Rava McLaughlin kommentti on pani pohtimaan. Joskus teknologia etenee niin nopeasti, että kun me puhumme lainsäädöstänä, niin tapahtumat kulkevat ohitsemme tavallaan. Se on yksi turhautumisen aihe. En meillä niitä hirveän monta ole, mutta mutta olen joskus kabinetin kokouksissa todennut, että en ole koskaan niin hullussa organisaatiossa työskennellyt kuin nyt. Minä nautin työpaikastani yhä, älkää huolestuko, mutta tähän menee paljon aikaa voin selittää ulkopuoliselle maailmalle demokratiasta 27 jäsenvaltiosta ja parlamentin osallistamisesta ja kollegoista, joita kiinnostavat erityiskysymykset. Ja, ja No, että prosessista tulee aikaa, aikaa viepää. Ja meillä on vielä suurempi vastuu selittää ulkopuoliselle maailmalle, että me olemme kiinnostuneita, me olemme osallisia. Vain yksi esimerkki. Parit mainitsi tämän alaikäisten suojelu. Ihan oikein. Washingtonin tapahtuma olisi ollut hieno mahdollisuus. Ja muut tavallaan luonto oli meitä vastaan. Mutta viimeillä Lontoossa Janet Napolitano ja minä allekirjoitimme sopimuksen. Sopimuksen äh, allekirjoittaminen on tietysti vain paperipala, mutta me lupasimme toiselle, niin kauan kuin hän on tehtävässään ja, ja hän pysyy siinä. Presidentti on todennut, että tulee olemaan hänen tehtävänsä, mutta me painottimme siis sitä, että olisi järkevää kevään lopuksi pitää tapaaminen jäsenvaltioiden kanssa, parlamentti, komissio, Yhdysvallat tästä aiheesta – niin, että saisimme enemmän osallistumista ja käytännön neuvoja. Tiedämme, että tämä oikeus tulla unohdituksi on tärkeää. Älkää sanoa kukaan mulle maailmaa, että me emme tee, hoida hommaamme. Minä aina sitä, että aina kun hiirtä painaa, niin lähettää jotain, niin sitten se on lähtenyt. Ja kun on joku tällainen deletointinappi, niin alkaa turhaa toivoa, että se toimisi. Olen voimakkaasti mukana tässä. Kysymyksellä on sitä viestin tästä lasten kanssa, vaan vanhempien ja opettajien kanssa, teollisuuden kanssa. Ei mitään epäilystä siitä. Meidän kaikkien pitää mielessä kaikkein alttiimmassa asemassa olevien suojelu. Minulla on ilo ja kunnia olla valiokunnassanne. Teidän valiokunnalle oli mikään ihme, että, että on Euroopan rikkaus, että meillä on paljon kulttuuria ja kieliä perintämme. Me puhumme yhä demokratiasta. Me... Morten, kun sinä puhuit asiasta, jonka otit esille, olen... Tiedän, että kaikki eivät ole samalla sivulla tavallaan. Kysymys on puhe ilmaisen vapaudesta, tiedotusvälineiden vapaudesta. Kiitoksia. päivänä oli vaikea saada yhteyttä Applen ihmisiin. Tässä oli myös yhdeksän tunnin aika. Eero, en tänä aamuna vielä voinut soittaa, mutta vaadin ehdottomasti transparenssia. En voi pakottaa yritystä muuttamaan bisnesmallia. Sitä minä tai me tee. Mutta voimme halua transparenssia. Meidän täytyy tietää, mikä pelissä on ja, ja me haluamme tehdä odotuksemme selviksi. Sitten TV ja verkko. Monet puhuivat siitä. Vihreä kirja hyväksytään ensi vuoden alussa. Odottakaa pari kuukautta ja sieltä se tulee. AVMS-direktiivi mahdollinen muuttaminen. En voi, minulla ei ole kristallipalloa, tarvitaan aikaa. Jotkut haluat vähän muutoksia sääntöihin, audiovisuaaliset mediapalvelut direktiiviin, toiset eivät. Ja tämä koko copyright-kysymys. Vuonna 2001 direktiivin pohjalta ihmiset ovat voineet sanoa, että, että voidaan, voidaan, odottaa, voidaan odottaa, mutta tämän direktiivin suhteen maailma on muuttunut vuodesta 2001 täydellisesti. Meidän ei pidä ajatella kuinka monta vuotta direktiivistä on kulunut, vaan täytyy ajatella, miten markkinat ja yhteiskunta ovat muuttuneet. Ja sitten pelikentän tasattaminen verkkotoimien suhteen. Kino. nämä uudet internetpelaajat ja perinteiset toimijat, niin ero on kiinnostava ja tämä audiovisuaal mediapalveludirektiivi tekee tämän lineaaristen ja elinaaristen palveluiden välillä, ja meidän täytyy arvioida, miten tulevaisuus muuttaa tilannetta AVM-palveluiden direktiivin suhteen. Onko direktiiviin pura vai pitääkö sitä sopeuttaa? Tullaan kertomaan asiasta mahdollisimman pian. Unkari. yksi vaikeista hetkistä vierailun aikana. Kun tavatsin presidentin toisaalta bloggaajia, journalisteja, ja he kertoivat tilanteesta Azerbaidžanissa pakossa. Minä, kysymys, mitä mä odotin on, että mitä sinä teet kotimaassasi ja tässä Unkari on tärkeää. Ja aloittaisin näistä myönteisistä asioista Unkarin suhteen. Jos tarkastelin Unkarin medialainsäädäntöä, jota, jota on ehdotettu tai joka, joka on jo hyväksytty Unkarissa, muutokset eivät vasta, anna vastausta kaikkiin ilmaistuihin aiheisiin. Huolen aiheemme ovat vakavia ja uskon, että Unkari jatkaa vuoropuhelua ja ryhtyy myöskin korjaaviin toimiin. Ei riitä, että halutaan sanoa, että se neuvottelee Euroopan neuvoston kanssa. Sen pitäisi toimia. Ja Bakussa, kun meillä oli tapaaminen, seurassa oli kaksi komission jäsentä. Yksi oli Euroopan neuvoston ja yksi OECD-edustaja. Ja he ovat minuakin suora puheisempia. Yritin olla diplomaattinen, se nyt ei ole aina minun vahvin korttini, mutta kyllä minä asiat tein selväksi. En epäröinyt. Kun kuuntelin Euroopan neuvoston edustajaa, sanoin hänelle lopuksi, johan on jos sinä voit puhua unkarilaisilla yhtä suorapuheisesti, se helpotti, taisi työtä, niin hän lupasi tehdä niin, joten odotetaanpa. Haluan siis tässä aiheessa välitöntä toimintaa. Että riippumattomuus on yhtä, aito riippumattomuus on samalla tasolla kuin muissa maissa ja Kamarvent ja Dubai. Tämä on kiehtova kysymys. Tämä on kiinnostavampi kuin normaalisti. Nyt se on vielä kiinnostavampi, koska kysymys on kansainvälisestä telekommunikaatiosta nykyoloissa – sisältöä, jonka ihan oikein mainitsitte. Jollakin jäsillä on jo ihan suorapohjaisia visioita. Paitella vastaa, että jotkut eivät kuuntele toisia. Minä aina yritän kuunnella vastaosapuolta näissä keskusteluissa, kuullakseni heidän argumentit. Mutta jos he pyrkivät käyttämään tätä konferenssia nykyisen IT-sopimuksen laajentamiseksi, niin meidän täytyy selkeästi ilmaista makantamme. Komissio on ilmoittanut, että se ei voi tuollaista päätöstä tukea ja, ja se varaa oikeutensa pyrkiä mihinkä tahansa oikeussuojakeinoihin sopimuksen puitteissa. Dubahin matkusta erittäin vastuullinen delegaatio sinällaiset orvot, taideteokset. Direktiivi voi helpottaa tieteen arkistoidojen töiden lisensointia ja lisää kulttuurioikeuksien saatavuutta, mutta jos emme ole aktiivisia. Meiltä menee vuosista hukkaan. meiltä katoaa kokemukset. Ja kun minä puhun europeanasta, meillä on 20 miljoonaa esinettä tai objektia siellä, mutta jos, jos ihmiset eivät tiedä, mitä kaikkea tärkeää heidän vanhempien ja iso vanhempien aikana tapahtui, niin silloin meiltä menee mahdollisuus sivusuun, että tämä orvot, kulttuuriteokset on yksi osa digitaalista sen luomista, mutta kaiken luoman sisällön tarjonnan pitäisi helpottua innovoimilla, rajat ylittävillä malleilla. Sen pitäisi olla tavoite. Ja puhuakseni europeanasta, joka on meille niin lähe, lähellä Joten te varmaan ymmärrätte tämä Erva Kosta. Elokuvaperinne. Me valmistelemme digitaalielokuvaa, ehdotusta, joka kattaa elokuvaperinteen elokuvan digitalisointi ensi vuoden alusta tämä alkaa. Se aika pian. varapuheenjohtaja ALVstä en voinut, olisi voinut paremmin puhua. Kysymys on tavallaan uskottavuudesta, jos niin sallitte. Jos me selitämme ulkopuoliselle maailmalle, että teknologia tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia esittää sisältöä, sisältöä ei ole ongelma. Ja jos mä kykene ALV-kysymyksiä ratkaisemaan, niin sääli. Vaarana on olla epäkohtelias, kun minä ajattelen sinua. Joskus minä ajattelen sinua. Ajattelen mikrofoneja ja pieniä teattereita. Teette ison vaikutuksen. Voin taata, että en unohdeta kysymystä ja tuen teitä. Tämä on tämä, tärkeä kulttuurinen askel lähellä ihmisiä. Pyrimme löytämään ratkaisut. Meidän ei pidä ehkäistä kehityksestä. Me puhumme tästä spektristä, tästä taajuuksista. Rahasta, eikä mistään pikkurahasta. Mä koko budjetista EPO suhteutuneena koko budjettiin emme puhu niin hirveästä summasta. Yritämme löytää ratkaisuja keinoista käyttää näitä taajuuksia. kun laitteita on enemmän kuin ihmisiä, niin siihenkin pitää tarttua. Very much, uh, Paljon kiitoksia komission jäsen. Minulla on vielä yksi kysymys. Ja uskon, että te olette vastuussa tästä, koska puhuitte Kannin festivaaleissa. Siellä oli hyvin paljon ohjaajia paikalla, tekijöitä. Puhuitte laajentumisikkunasta elokuvassa, elokuvan yhteydessä. Haluan nyt selittää tämän kun elokuva tulee elokuvateattereihin, niin sitten kestää jonkin aikaa, kun se sitten on DVDllä tai jossakin toisessa muodossa. Ja nyt sitten komission puolelta, tai en tiedä jonkun toisen puolelta, on sellainen pyrkimys pienetä tuota kyseistä ikkunaa, koska todetaan, että ihmisellä ei ole mahdollisuutta, jos hän ei pääse elokuvateatteriin, niin sitten nähdä tuota elokuvaa. Eli samaan aikaan, kun elokuva menee elokuvateattereihin, se pitäisi olla myöskin käytettävissä DVDnä. Ja tämä on sellainen asia, jota kaikki vastustavat. Ja haluaisin nyt kuulla teiltä, onko tämä nyt teidän syynne vai tekeekö joku muu tämän? Ja voinko nyt tässä sanoa teille, että tämä ei ole hyvä asia vai pitääkö tässä nyt kääntyä jonkin toisen tahon puoleen? I'm a member of the Commission, so you can address me with yeah. everything, and perhaps sometimes I'm saying. Uh, niin minä voin tietenkin siirtää eteenpäin käsiteltäväksi, mutta ei tämä mikään sat. Tietenkin Andula niin me teemme tiivistä yhteistyötä Andula Vasilion kanssa ja on tietenkin selvää, että tietystä asioista useammat komissaarit vastaavat. Mutta nyt kun tästä asiasta puhutaan, niin, niin kyllä tämä on hiukan hankalahko asia, sillä ne, jotka sanovat, että olisi parempi, että palvelut olisivat tietyn laitteen käytön, käytön kautta tarjolla, niin minä en usko, että se olisi ratkaisumalli, jos verrataan tähän elokuva- teatteriteollisuusasiaan, jonka te juuri äsken mainitsitte. Ja minä uskon, että nämä tilastotiedotkin osoittavat tämän. Eli kyllä markkinaosapuolet ratkaisevat tämän asian. Minä voin sanoa kuitenkin sen verran, että Ehkäpä tätä prosessia voitaisiin ikään kuin aikaistaa, eli elokuva olisi nopeammin ladattavissa. Mutta tämä osoittaa myöskin ihmisten reaktiota tilanteeseen. Siis mehän tiedämme, että hankalammaksi tilanne menee, jos elokuvia ladataan laittomasti. Aivan hiljattain kävin Alankomaissa koulussa vierailulla ja en usko, että sikäläiset oppilaat poikkeavat muiden maiden oppilaista. Ja 14-vuotias poika tuli luokseni ja totesi, että ihan mitä haluatte, niin minä löydän sen netistä ja voin opettaa teille, miten tätä laitonta äh, toimintaa harjoitetaan. Eli ihmisillä on jo toimintavalmiudet erityisesti nuorilla, mutta ei ainoastaan nuorilla tällaisen hakkeritoimintaan, joten meidän täytyy todellakin puuttua tekijänoikeuskysymyksiin, mutta myöskin muihin kysymyksiin, jotka tällä hetkellä eivät vielä toimi. Kyse on siitä, että jos yleisesti sitä ei pidetä järkevänä tämänhetkistä tilannetta, niin siihen täytyy puuttua. Ja meidän ei tule puuttua tähän Äh, internetin vapaaseen käyttöön. Se on aivan toinen keskustelusarka, joten siihen ei pitäisi tässä yhteydessä puuttua. Ymmärrätte varmaan, mitä tässä nyt ajan takaa, eli että ei turha rajoiteta juuri tätä internetin käyttömahdollisuutta. Kiitoksia. Kiitoksia paljon komission jäsenelle ja terveisiä myöskin tuonne kulttuuri koulutusministereille ja toivottavasti he pistävät äh, ohjelmansa täytäntöön siten, että mekin siitä pidämme. Kiitoksia paljon. Sitten pääsemme kohtaan neljä esityslistalla. Äh, me jäämme nyt tähän saman ajatusmaailmaan. Annamme nyt kollega Petralle äh, sanan käytettäväksi internet-televisiosta ja te olette valmistellutkin jotain. Tämä on hyvin ammattimaista, madam. Saatte puheenvuoron. Niin, kiitoksia. Tämä on pienen pieni kuva, joka selkiyttää tilannetta, mistä me puhumme. En voi tietenkään esitellä koko internet-tv-kenttää, siihen palataan tuonempana, mutta ihan varmasti tähän palataan ja haluamme konkreettisesti osoittaa, mistä on kyse. Oikeastaan kyse on siitä, että teknologia antaa meille tällä hetkellä mahdollisuuden käyttää yleisradio-ohjelmia, internetpalveluja samaan aikaan samalla ruudulla. Ja tästäpä syystä onkin tarpeen, että TV vastaanotin pystyy myöskin ottamaan yhteyden internettiin esimerkiksi VLANin kautta mahdollisuuksia on olemassa erinäisiä, mutta ajatuksena on se, että kun istumme olohuoneessa, niin sama laitetta käyttäen voimme katsoa sekä perinteistä lineaarista TV-ohjelmaa, käydä netissä surfailemassa, voimme ladata TV-ruudulle sovelluksia, voimme kommunikoida Facebookin tai Twitterin kautta, siis samalta näytöltä, samalta sohvalta – vaikea, että minä näin, vaikka kuvitella, että itse tätä käyttäisin tässä määrin, mutta se on kuitenkin mahdollista, joten meidän täytyy keskustella siitä, että mitä pitäisi tehdä tai mitä ei pitäisi tehdä. Tällaisten laitteiden suosio on kasvanut jatkuvasti. Suures, Iso-Britanniassa 55 prosenttia briteistä voi periaatteessa käyttää tai myöskin internetyhteyden luomiseen, mutta vain 20 prosenttia siihen ovat te, näin ovat tehneet. Ja 11 prosentilla on tällainen ajatus. Ja Saksassa ensi vuoden helmikuusta lähtien ainakin näillä keskeisillä asuinalueilla aiotaan ottaa käyttöön tällainen hybridi-TV-portaali, jonka kautta voidaan DVB-T palveluja käyttää ja näin voidaan esimerkiksi mediaa, TV-mediatekeä tai web-TV-tarjontaa käyttää. Ja Saksassa kulutustutkimuslaitos on todennut, että noin 13 miljoonaa internet-TVtä on jo myyty ja ensi vuoden loppuun mennessä tämä määrä tulee ylittämään 16 miljoonan rajapyykin ja Samsung ilmoitti jo lokakuussa 2012, että sen oman Smart TV tarjonnan kautta noin yli 10 miljoonaa sovellusta on ladattu tällaisten internet-TV-ruuduille. Eli tulevaisuuden TV voi olla ikään kuin käyttöliittymä, jonka tunnemme jo älypuhelimesta tai näistä tableteista, mutta se toki vaikuttaa myöskin moniin asioihin. Eli kyse on mediakonvergenssista ja minun mielestäni mediaoikeudelliset sääntelyjärjestelmät eivät ole vielä toimineet riittävän tehokkaasti. Monilla eri tasoilla ja erityisesti silloin kun puhutaan laiteteollisuudesta, niin niiden rooli kasvaa entisestään. Laitteiden valmistajat haluavat tarjota erinomaisen katseluelämyksen tarjoten high-end kuvalaatua ja lisukkeena vielä interaktiivisia palveluja. Monet ovat varmaankin tästä todellakin onnesta soikeana, mutta minun mielestäni mediapolitiikkoina meidän tehtävänämme on nyt varmistaa, että tällaisen seka-TV-järjestelmän oikeuskehys olisi vedenpitävä, jotta järjestelmät voivat toimia rinta rinnan reilussa hengessä, mutta se edellyttää, että me kehitämme audiovisuaalisen mediapalvelun direktiiviä järkevällä tavalla ja sama päteisi myöskin kuluttajalainsäädäntöön, kuluttajasuojalainsäädäntöön, kilpailulainsäädäntöön, tietosuojalainsäädäntöön ja tekijänoikeuslainsäädäntöön. Eli silloin kun puhutaan sääntelyn tarpeesta, niin se tarkoittaa myöskin se, sitä, että emme ainoastaan me tässä valiokunnassa ole vetovastuussa, vaan myöskin muut kollegat tässä voisivat olla mukana, erityisesti silloin kun puhutaan kuluttajasuojasta ja tietosuojakysymyksistä. Niillä on keskeinen merkitys tästä asiasta keskusteltaessa. Eli internet-tvn kautta on mahdollista, että vähintään neljä median muotoa on tarjolla samaisella näytöllä. Ja siksi minä tässä tarjoan teille tämän kuvan, jotta näet, että mitä erinäisimpiä sääntelymääräyksiä sovelletaan samaan näytön palveluihin liittyen. Minä en ole tätä kehittänyt tätä näyttöä tähän, vaan Itävallan liittokansleriviraston mediayksikön johtaja herra Kogler tämän kuvan on luonut. Ja kun katsotte tätä, niin ehkäpä voisitte hiukan miettiä, että miltä se oman ruutu kotona sohvalta katsottuna näyttäisi. Vasemmalla ylhäällä Harry Potter ihan tavallisena TV-ohjelmana, lineaarisena tarjontana. Se lähetetään johonkin aikaan sunnuntaisin kello 20.15 esimerkiksi oikealla ylhäällä taas sitten Harry Potter tallennettuna elokuvana. En voinut varsinaisena lähetysaikana katsoa sitä, vaan katson sitä sitten tallenteen muodossa omalta TV-näytöltäni. Sitten alhaalla vasemmalla, sieltä löytyy normaalit nettisivut, Eli samanaikaisesti voimme hakea netistä lisäinformaatiota esimerkiksi juuri katseltavan elokuvaan liittyen tai seurata blogikeskustelua ja niin poispäin. Ja alhaalla oikealla näette sitten klassisen teksti-TV-näytön. Sehän on meille tuttu ja turvallinen. Ehkä me haluamme katsoa, mitenkäs futismatseissa kävi. Eurooppalaisella saralla näitäkin asioita käsitellään, näitä eri neljää ruutukokonaisuutta, mutta niillä on olemassa omat juridiset pelikenttänsä. Vasemmalla ylhäällä tämä Potter-elokuva, ja jos katsotaan tätä TV-direktiiviä, niin sen mukaisesti kansalaiset joutuvat vain nielemään tämän lineaarisen signaalin, ja sääntely on aika lailla vahvaa, on transparenssi, määräyksiä, sitten vihanlietsonta kieltomääräyksiä, mainontasääntöjä, vastinen esitysoikeus, sitten palvelun, tarjotun palvelun ja mainonnan eriyttäminen ja niin poispäin. Mutta sitten jos katsotaan tätä tallennetta elokuvasta, eli oikealla ylhäällä olevaa tarjontaa, niin silloin tämän mm, TV-direktiivin mukaisesti emme olekaan enää pakkoinformaation uhreina, vaan täysivaltaisia kansalaisia, jotka voivat ohjata tätä palvelua. Eli tästäpä syystä jo tällä hetkelläkään Tällä hetkelläkin määräykset ovat aika lailla vähäiset, eli voidaan esittää mainoksia ja ohjelmaa samanaikaisesti kunhan vain ilmoitetaan, kuka mainontaa tarjoaa ja sitten alkoholimainontaakin hyvä, alkoholimainontakin hyväksytään, vastineen esitysoikeuskin on, sitä ei ole tarjolla ja palvelukin on yhtä lailla hyvä. Ja sitten kun mennään alaspäin vasemmalle alas, niin silloin ei olla enää ollenkaan AVMS, vaan e-commerce-direktiivin määräysten puitteissa. Eli voidaan esittää trailereita tai lyhyitä mainospotteja, mutta yleisesti ottaen kyse on tekstipohjaisesta tarjonnasta, joten tässä yhteydessä AVMS-direktiivi ei enää pädekään. Sitten ylhäällä vasemmalla olisi aika lailla mahdotonta kuvitellakaan, että näytettäisiin samalla alkoholimainos, jossa nuoret chillaavat limu viinapullot kourassa. Mutta alhaalla taas se on mahdollista, koska sääntelyä ei ole tarjolla. Ja sitten tämä sponsorointi TV-ssä myöskin tallenteita ladattaessa, sekin on kiellettyä tällä hetkellä, mutta kun katsotaan internetpuolelta, niin e, kuka tahansa palvelun tarjoaja voi lisätä uutisiinsa myöskin mainoksia. Videoklippejäkin voidaan lisätä kunhan tämä tekstiosuus on selkeästi suurempi kuin tämä mainos. Ja rajoja ei oikeastaan ole olemassakaan mainonnan määrin suhteen. Ja sitten oikealla alhaalla tekstiteiven osalta, niin tämä on täysin tekstiperustainen ohjelma tai tarjonta, joka ei liity mihinkään ohjelmaan, ja sitä kenttä ei säännellä laisinkaan. Joissakin maissa, kuten Saksassa ja Itävallassa, teksti-TV-toiminta kuuluu yleisradio-toiminta-alaan. No mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Kuten voitte havaita, niin näiden neljän kentän osalta sovelletaan eri sääntelyä. Se saattaa johtaa tulevaisuudessa siihen, niin tällä hetkellä tilanne on siis sellainen, että palveluita käytetään eri vastaanottimia tai laitteita käyttäen, joten olisi voitu sanoa, että käytetään vain tätä lineaari, ei-lineaarisen palvelun rajanvetoa. Mutta kun tekniikka on tällaista, eli että kaikki palvelut ikään kuin yhdistyvät niin kuin internet TVn kautta, niin silloin tämä jako lineaarisen ja ei-lineaarisen palvelun välille, niin siitä tulee aivan järjetöntä, sillä me kun istumme sohvalle ja katsomme elokuvaa, niin me emme välttämättä aina tiedä, mitä palvelua me oikein nautimme, lineaarista vaiko ei-lineaarista ja hyvinkin on mahdollista, että sääntelyn vähyys yhtäältä ja suurempi sääntely toisaalta johtaa kilpailun vääristymiseen. Miksi esimerkiksi RTL, no esimerkkinä RTL, joutuu noudattamaan tiettyjä mainontaan liittyviä säännöksiä, No niiden mainosten kautta he tietenkin rahoittavat toimintaansa eikä mitenkään muuten, mutta heihin kohdistuu tiettyjä rajoituksia, mutta samaiset rajoitukset eivät koskekaan enää esimerkiksi web-tv-palvelun tarjoajia. Eli palvelun vääristymisestä. Yhtäältä meillä on yleisradiotoiminta harjoittavasta tahosta ja netti-tv-palvelua tarjoavasta tar- palvelun tarjoajasta, joten tässä täytyy löytää jonkinlainen toimiva ratkaisumalli. Ja määräyksiä on muutettava, niitä määräyksiä, jotka tällä hetkellä ovat voim- voimassa. Sisältöä voidaan linkittää toisiinsa, miten huvittaa ja jatkuussa tulee olemaan vielä helpompaa, että tietty palvelu on ikään kuin etualalla tässä näytöllä. Ja tällaisen asteittaisen sääntelyn ajatus, kuten AVMS, niin se ei ole ihan turha. Me tarvitsemme ihmisoikeusten loukkauksia ja nuorten suojelua ja kuluttajan suojaa koskevia ö, määräyksiä, mutta kyse on ehdoista ja kriteereistä, eli miten näitä palveluja voidaan hakea ja miten ne priorisoidaan silloin, kun ne ovat loppukäyttäjän käytettävissä. Ja miten voimme varmistaa, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet ja ettei ketään syrjitä. Ja nyt herää kysymys myöskin siitä, että mistä tällainen asteittainen sääntely lähtisi liikkeelle. Tämä neljän ruudun esimerkki osoittaa mielestäni sen, että me emme voi lähteä liikkeelle yhdestä ainoasta ratkaisumallista ja silloin kun tekniikka kehittyy entisestään, niin silloin tällainen ratkaisumalli ei toimi missään nimessä. Minun mielestäni yksi toimiva ratkaisumalli voisi olla se, että AVMS-direktiiviin lisättäisiin selkeä ö, formaattimääritelmä – ja siihen liittyisi myöskin tietynlainen kannustinjärjestelmä. Tämä, tähän liittyy taas se, että yleisradiotoiminnalla on tietenkin keskeinen rooli silloin, kun puhutaan tällaisesta yleissivistävästä ö, palvelun tarjoamisesta. Eli tämä perinteinen yleisradiotoiminta jatkuu varmaan jatkossakin, joten voidaan ehkä lähteä siitä ajatuksesta, tai sanotaan niin, että yleisradiokenttä on tällä hetkellä tiukin miten säännelty, mutta silloin on olemassa myöskin tiettyjä etyoikeuksia tästä johtuen. Ja meidän täytyy pohtia, että miten näitä niin sanottuja must carry etuoikeuksia voitaisiin siirtää myöskin internet-tvn puolelle, koska silloin kyse ei ole enää tästä must carry-järjestelmästä, vaan myöskin siitä, että must to be found, eli palveluita pitäisi olla myöskin löydettävissä. Kun katsotaan internet-tv-ruutua, siinä voisi olla erilaisia sovelluksia nähtävissä, mutta sitten herääkin kysymys, että miten se perinteinen yleisradiopalvelun tarjoaja ylipäätään löytyy. Löytyykö se heti tältä kotisivulta niin sanotusti, AVMSn sivulta vaiko Ylen sivuilta vai vaiko Facebookista tai Apple TV tai Google TVn aloitussivulta, vaiko esimerkiksi laitevalmistajan kotisivujen aloitussivulta. Eli herää kysymys siitä, että löydetäänkö sellainen ratkaisumalli, joka antaa mahdollisuuden siihen, että tällaisen etuoikeusjärjestelmän käytön kautta ikään kuin tasapainotetaan tätä järjestelmää. Tietenkin laitevalmistajien rooli tulee muuttumaan, sillä jatkossahan laitevalmistajat päättävät siitä, miltä tämä käyttämäni TV-vastaanotin näyttää. Ja heräkin sitten kysymys siitä, että mitkä ovat ne perusasetukset, tehdasasetukset, ovatko ne esimerkiksi ne perus yleisradiokanavat, vaiko jotkut nettikanavat, vaiko mitä. Ja pitääkö minun maksaa, jotta saan jotain muita palveluja käyttööni, vai onko olemassa tässäkin suhteessa tällaisia must carry-palveluja, eli koska on olemassa tiiviimpi säätelykehys, niin niillä pitäisi olla myöskin mahdollisuus löytyä heti tämän TV-ruudun aloitussivulta. Yksi ongelma liittyy myöskin siihen, että voidaanko TVtä enää käyttää anonyymisti, vaiko pitäisikö meidän varmistaa jotenkin, että jatkossakin TVtä voidaan käyttää anonyymisti. Tässä oli se, että hybridi-TV TV-vastaanottimien kautta voidaan selvittää, mitä kuluttajat haluavat, mutta minä en halua tällaista järjestelmää ja me tarvitsisimme Euroopan laajuisen kielon tällaisen ikään kuin tietojen kalastelujärjestelmän suhteen. Ja tämä tietenkin pätee myöskin itse vastaanottimien kehitykseen, eli tämä privacy by design lähestymistapa. Eli kun vastaanotita, vastaanotita suunnitellaan, niin suunnitteluvaiheessa jo huomioidaan tämä yksityisyyden suoja ja varmistetaan, että nämä tehdasasetukset noudattavat näitä privacy by default periaatteita ja että minä voin niitä tarvittaessa muuttaa. Tietenkin tätä aloitussivua voidaan myöskin muuttaa omien mieltymysten mukaisesti, mutta siitä pitäisi päättää loppukäyttäjä. Eli minä TV-katselijana tai käyttäjänä minun pitäisi helposti pystyä muuttamaan näitä asetuksia. Eli minä päätän, mitä minä katson ja minä päätän, kuka saa mitäkin tietoja minulta käyttöönsä ja kuka ei saa tietojani käyttöönsä. Sitten nuorten suojau, suojaaminen mediakentällä. Se tietenkin muuttuu yhä vaikeammaksi myöskin näiden hybridi-TV, tässä hybridi-TV-maailmassa, erityisesti kun kyse on kansallisesta lähestymistavasta. Tietenkin AVMS-direktiivistä löytyy tiettyjä standardeja, eli siellä sanotaan, että minkälaisissa ohjelmissa ei saa esittää mainoksia tai ni- niihin ei saa lisätä mainoskatkoja. Esimerkiksi lasten ohjelmat ovat sellaisia ohjelmia, mutta kuten sanottu, tämä asia on kansallisten toimijoiden vastuussa. Mutta kun tekniikka kehittyy, niin heräkin kysymys, että onko ylipäätään mahdollista jatkossa toimia siten, että tällaisia suojausmekanismeja lisätään näihin laitteisiin. Saksassa viime vuonna käytin kiivasta keskustelua nuorten suojaamiseen liittyvistä kysymyksistä. Järjestelmä ei toiminut oikein vakuuttavasti ja minä uskon, että nyt herää kysymys siitä, että miten saamme ennaltaehkäisevän järjestelmän toteutettua. Ja minä uskon, että meidänkin tulisi näihin kysymyksiin vielä paneutua. Tässä oli siis muutamia havaintoja, mutta ne jo osoittavat, että internet TV-kenttänä on ongelmallinen. Sääntelyiden löytäminen ei ole helppoa, joten laatimani tuleva mietintö ei ole mikään toimiva lopullinen ratkaisumalli, mutta uskon, että me voimme ikään kuin viitoittaa tätä poliittista keskustelua, mihin suuntaan komission pitäisi edetä keskusteluissaan, miten meidän parlamentissa pitäisi toimia. Eli katsotaan, että tämä must to be found ja must carry sääntelyt ovat ainakin huomioituna, miten yksityisyyden suojaa vaalitaan ja miten palveluide, palveluja voidaan suojata Eli ettei ajauduta siihen tilanteeseen, että kun yleisradio lähetyksiä on tarjolla, niin yksi kaksi ruudulla näkyykin jonkinlainen mainospätkä, joten sitäkään ei voida hyväksyä. Eli kyse on tällaisten TV-signaalien integriteetistä. Eli meidän pitäisi löytää sellainen ratkaisumalli, että kuluttaja päättää, josko hän haluaa lisäinformaatiota tai sitten ei halua sitä, tai sitten palvelun tarjoajat voivat kieltää mainonnan lisäämisen omaan ohjelmaansa. Minun mielestäni ei ole järkevää, että kuka tahansa voi esimerkiksi TV-uutisten aikana esittää jonkinlaisia mainosspotteja. Mutta kysymys on siitä, että missä määrin hyväksymme tällaisia proprietäärisiä järjestelmiä, eli meidän pitäisi käyttää must to be found ja must carry järjestelmiä. Ja jos näitä proprietäärisiä järjestelmiä hyväksytään, niin silloin tarvitaan myöskin tietyt palveluihin pääsyoikeudet. Tällaiset järjestelmät ovat, no miten se nyt sanoisin, sellainen ikään kuin kaiken kattava palvelujärjestelmä. Luulen, että me tiedämme jo, mitä kuluttaja haluaa, ja sinulle nyt tarjotaan juuri sitä, mitä sinä tarvitset, mutta se, mitä sinä tarvitset, niin siitä päätämme me. Eli näinhän se ei voi mennä. Joten meidän täytyy varmistaa, että päätöksentekoa ei rajoiteta, vaan että vaalimme juuri median monimuotoisuutta ja jokaisen TV-katselijan itsemääräämisoikeus, oikeutta. Median monimuotoisuus, yhtäläiset kilpailu, tasaväkinen kilpailu, niin se pitää vaalia, koska se on ikään kuin demokratian periaatteisiin hakattu ajatus. Minun mielestäni se on lähtökohta, johon eurooppalainen sääntely se ainakin pitäisi perustua, sillä meidän toimintamme perustuu demokratiaan ja myöskin tällainen palvelu perustuu demokratiaan ja siksi myöskin sääntelyä pitää tarkkaan miettiä ja meidän täytyy ohjata keskustelua, jotta vältymme siltä tilanteelta, että yksi kaksi poliittisella kentällä ei voida enää päättää yhtään mistään, koska päätökset on tehty jo aikaisemmin muualla. Kiitoksia. Kiitoksia. Minä nyt mielelläni kyllä tässä taputtaisin. Mielestäni esityksesi oli äärimmäisen mielenkiintoinen ja se todellakin osoitti tämän asian ongelmat. Monethan täällä olivat jo paikalla. Petra varmasti muistaa tämän ja ehkä muutkin, kun käsittelemme tätä toista TV-direktiiviä. En tiedä, tulemmeko ihan lähitulevaisuudessa käsittelemään näitä kaikkia ongelmia, koska tässä melkein pyritään neliöimään ympyrää. Ja olenkin kiitollinen, että tässä nyt avasit ikään kuin silmäni monissa asioissa. Kuvittelin tietäväni monet asiat, mutta en nyt kyllä tajun, että mitä, mitkä asiat ovat mahdollisia. Haluan katsoa kyllä televisiota jatkossakin siten kuin itse haluan ilman mitään propagandaa. En halua, että uutisissa on sitten Bossin tai Mercedeksen tai jonkun muun mainoksia sekunnin ajan. Kaikki nämä asiat ovat, ovat epätodennäköisiä, mutta kyllä ne ihan mahdollisia ovat kaikki. Ja tästä syystä minä pelkäänkin hiukan. No siis teet luonnoksen nyt helmikuussa, mutta mm, varmasti komission kanssa taas tämä kestää. Ja olemme taas ihan eri tilanteessa, kun olemme tämän säännelleet, mutta näinhän tämä on tekniikka on, toimii paljon nopeammin ja kehittyy nopeammin kuin politiikka sen perässä menee. Tämä todettiin aikaisemmin. Paljon kiitoksia ja nyt annan puheenvuoron Jean-Marie Cavadalle, joka tuntee tämän asian hyvin perinpohjaisesti. Ole hyvä. Merci beaucoup, president. Paljon kiitoksia. Minä asiantuntijana totena Rovakkaama Revertiä, koska hän on tarttunut perustavine kiinnostaviin keskuskysymyksiin Viime viikolla olin ison Euroopan TV-lähettäjän ja ohjelmatuottajan luona käymässä. Ja, ja tässä on erilaisia laatikoita, ja joiden kaavalla määritellään, mitä sitten ruudulla näkyy. Olen tarttunut moneen kysymykseen, ja meidän on luotava turvalla lausukkeita, mutta meidän on luotava myös insentiivejä. Mainitsen muutaman. Lisäänkin pari. Se, mikä teidän esityksestä jäi mieleen ja myöskin todellisuudesta, kun tarkastelemme, miten tämä toimii. Ensinnäkin todennäköisemmin TV on, tulee olemaan olennainen ohjelmien välitys, levityskanava ja katsoja viitepiste. Toisaalta olette oikeassa, on paljon tarjontaa syntymässä. Ja on hyvä, että alamme aidosti pohtia. Meidän täytyy pohtia, miten palvelemme katsojan etuja internet-tvn kautta, yleis, sitä kautta Katsoja on ohjelmiensa oma toimittaja. Hän voi katsoa melkein mitä tahansa. Tässä siis huomioon ottaen ne oikeudet ja rajoitteet, jotka mainitsitte. Nämä online-tarjonta toimii taloudellisesti eri ehdoin kuin digitaalisesti ja antennipohjalta levitetty TV, eli klassinen TV internetissä sisällön pääseminen on aito etu katsojille ja internetissä liikkuville, koska periaatteessa tarjonta on rajoittamatonta, mutta toisaalta tämä on ansa. Meillä on Euroopan ää, toimijoille, toimittajille, sisällöntuottajille on mahdollisuus tarjota kulttuuriperintöämme innovoivalla tavalla kansainvälisesti. Mutta ei ole yhtään vähemmän totta, että audiovisuaalista kenttää horjuttava internet-tv herättää voimakkaasti kysymyksiä siitä, miten tätä pitäisi kansallisesti ja EU-tasolla säädellä yhtäältä EU-lainsäädännön ja toisaalta kansallisen lainsäädännön keinoin internet-TVn kehittyminen ja sen vaikutus äh, luovan toiminnan harjoittajien palkkioihin ja sisältöön herättää kysymyksiä äh, sisällön hinnasta, mutta myöskin hakukoneiden saamasta osuudesta tuloja ja sitten myöskin on kysymys sisällöstä. Eli kysymys on ää, äh, audiovisuaalisen ketjun arvonlisästä ja markkinoiden synnystä. Jotta internet-tvstä ei tule viidakko. Suhtautuisin sopeasti ehdotukseen, joka painottaa toimituksellista vastuuta, jossa määritellään palvelut, mediapalveluiden tarjoajan rooli ja myöskin ja lainausmerkissä ohjelman luonne täytyy määritellä se täytyy määritellä dynaamisella tavalla, ottaen huomioon TV-levitystoiminta, audiovisuaalisten sen median palveluiden direktiivi 24-25 artiklan mukaisesti. Esitän nämä isot amerikkalaiset tarjoajat ovat paljon edelleen, ne tarjoavat sisältöä, niillä on innovoin, korkeatason innovointia. Ja Eurooppa on jäljessä. Toisaalta pitää estää vilpistä kilpailua. Ja audiovisuaalisten markkinoiden ja elokuvan markkinoita täytyy tukea dynaamisesti ja innovoivasti ylläpitääksemme sitä luovuutta Euroopassa. Ja Kiitän kovasti Rova Kamerevertti. Niin, Jean-Marie. Kiitoksia Jean-Marie. Seuraavaksi Emma McClarkin. Kiitoksia. Me olemme keskustelleet tässä valiokunnassa jo usein niistä mahdollisuuksista, joita internet tarjoaa meille. Ja tämä on yksi uusi kehitys, varsinkin kun näytetään näitä AV-mediapalveluita, joita liittyy tähän internet tv -hen. Ja totta kai me pyrimme pysymään teknisen kehityksen perässä niin, että meillä on myöskin oikea puitteisto näille kaikille edistysaskeleille, joita tässä otetaan. Mielestäni tämä oli hieno tämä kuva näistä neljästä näytöstä. Ja, ja tästä sitten voi katsoa, että näitä asioita voi tehdä samanaikaisesti. Tämä on nyt mahdollista, mutta totta kai tässä pitää ensin eh, päästä internettiin ja saada myöskin nopea internetyhteys tässä internet-tvssä. Meidän täytyy nyt todellakin tätä edistää, koska muuten tarjoamme tätä palvelua ainoastaan harvo harvoille ja valituille. Mutta kaikki nämä asiat ja tekijät, joita meidän täytyy tässä tarkastella, on esimerkiksi mainonta, myöskin direktiivi ja siitä, miten miten tämä koko internet-asia käsitellään tässä yhteydessä. Mutta on hienoa, että me olemme mukana tässä prosessissa. Tämä on myöskin hyvä mahdollisuus tarkastella, miten asia kehittyy, miten sitä voitaisiin käyttää, millaista potentiaalia siinä on. Koska olen hiukan huolissani, koska tämä mietintö liittyy niin tiukasti AV-mediapalveluihin, eli miten me saamme nämä asiat ja yksityiskohdat tässä riittävän hyvin esille. Tämä on hyvin hankala tilanne, suuri mahdollisuus, mutta nyt täytyy katsoa, mitä tällä hetkellä voimme tehdä tässä valiokunnassa ja myöskin nyt tänä ajankohtana. Edustaja Hirsch. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia tästä katsauksesta. Tämä on hyvin jännittävä asia, josta tulemme varmasti käymään keskustelua tulevaisuudessakin. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että hybridi-TV, internet-TV tarjoaa enemmän mahdollisuuksia kuin mitä me tässä voimme edes kuvitellakaan, kun, kun ajatellaan näitä yksittäisiä osa-alueita. Nämähän ovat jo olemassa, mutta nyt siis tässä nämä kaikki ikään kuin yhdistetään saman median alaisuuteen. Ja tämä tietysti antaa suurempaa valinnanvapautta myöskin sitten käyttäjälle. No periaatteessa tähän voitaisiin lisätä vielä yksi tiedotusväline, eli kun ajatellaan painettua mediaa, eli klassinen TV-lehti, eli se, mistä katsotaan, että mitä tänään TVstä tulee, niin sitäkin voitaisiin ehkä pohtia. Ja myöskin kustantamot pohtivat mukaan tuloa. tässäkin sitten herää kysymys, että miten tämä on saatavilla. Tämä on yksi keskeisimmistä kysymyksistä – sen tulisi olla keskeinen meillekin. Eli miten minä käyttäjänä löydän tämän? Tässä ei pitäisi olla mitään syrjintää siinä suhteessa, että miten nämä tarjoukset löydetään. Ja kuluttajalla pitäisi olla tietoisuus siitä, että kun toimin aktiivisesti tällaisella foorumilla, niin tällöin myöskin mainonta ja kaikki, muut, kaikki muu tarjonta tulee siihen mukaan kuluttajan täytyy myöskin ymmärtää, että tämä, tässä on tietynlainen selektiivisyys mukana. Totta kai tässä herää myöskin kysymys, että onko tässä niin sanottua anonyymiä käyttöä, missä nämä asiat eivät ole mahdollisia. Tämäkin on sellainen asia, joka täytyy ottaa huomioon, kun ajatellaan tuota, näiden palveluiden saannin neutraalisuutta. Joten tässä mielessä keskeinen kysymys on se, että miten kuluttaja, käyttäjä pääsee käyttämään näitä tiettyjä asioita ilman, että tässä selektiivisyys nousee liian suuren asemaan. Ja sitten myöskin tämä tilanne, eli palvelun tar- tarjoajan välillä, Eli tässä jos on korkea suojan taso, niin tätä priorisoidaan automaattisesti. Ehkäpä tässä myöskin on vaarana, että kilpailu vääristyy. Meillä on jo tällaista nyt, se nyt ei tietenkään tätä tilannetta paranna, mutta meidän täytyy olla tarkkana että tässä myöskin uusilla äh, äh, yritysmalleilla on mahdollisuus päästä mukaan tähän. Kiitoksia. Komissio on täällä läsnä. Lorena bua Alonso. Onko tämä henkilö paikalla? No niin, olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Me arvostamme mahdollisuutta käydä tätä mielipiteen vaihtoa. Se on meille oikein hyödyllistä. Olemme kuulleet oikein kiinnostavia asioita. Haluamme ymmärtää, että ruokamerevert te olette identifioineet mm, monet ydinkysymykset, kuten te ja monet kollegat mainitsivat. Olemme vasta alkuvaiheessa, konvergenssia vasta alkamassa vihreän kirjaan. Tavoite on antaa lähtölaukaus keskustelulle. Teknologia etenee nopeasti, mutta meidän on aloitettava keskustelu ajoissa. Ja sitten nähdään, mikä on harjoituksen tulos. Jos haluatte yksityiskohtaisempia reaktioita, niin tarjoamme kyllä niitäkin. Paljon kiitoksia. Varmastikin tämä riittää tälle päivälle. Petra, haluatko sinä vielä sanoa jotain? Ole hyvä. Äh, no ehkäpä ihan lyhyesti. On tietenkin selvää, että tulevina viikkoina vielä palaamme näihin keskusteluihin, kunhan lopullinen mietintö voidaan täällä hyväksyä. Minun perimmäisenä ajatuksena on aina ollut se, että kunhan vihreä kirja on pöydälle, niin ikään kuin viitoitamme komission etenemissuuntaa oman harkintamme pohjalta. Eli ohjaamme hiukan poliittisesti sitä, miten asiaa tulisi käsitellä. Eli olemassa olevia direktiivejä voitaisiin ehkä hiukan hoikentaa, sekin on varmaan tarpeen, mutta samalla lisätään uusia määräyksiä, jotta varmistetaan vapaa pääsy ja varmistetaan, ettei pääse kilpailun vääristymistä syntymään. Se on erittäin tärkeää tässä, tällä saralla, kun otetaan huomioon perinteinen toiminta ja sitten taas tämä uusi palveluntarjontakenttä. Mielenkiinnolla jään odottamaan tulevia keskusteluja. Olen päättänyt, että esitän vielä kattavamman esityksen asiasta. Tämä, tämä hybridi-TV-ajatus ei välttämättä ole kovinkaan selkeä kovinkaan monelle, joten ehkäpä olisi mielenkiintoista nähdä konkreettisemmin, mistä on kyse. Yritetään järjestää tällainen yhteinen tapaaminen ja toivottavasti mahdollisimman monet pääsevät paikalle. Niin näette ihan niin kuin livenä, mitä tämä uusi ihana TV-maailma mahdollisesti tuo tullessaan. Ja sieltä löytyy ehkä uusia ajatuksia siitä, mistä ruuvia täytyy vielä vähän vääntää, jotta sääntely pelää. Kiitoksia. Imme. Paljon kiitoksia Petra. Me saamme mietinnön helmikuussa. Meillä on siis luonnos valmiina helmikuussa, mutta kyllä varmasti käymme tästä keskustelua vielä ennen tuota ajankohtaa niin, että voimme hiukan varautua tähän ja ehkäpä meillä on joitakin ehdotuksia myöskin siitä, miten pääset tässä eteenpäin. No niin, kiitos paljon. Nyt tämä kokous päätetään ja seuraavaksi meillä on koordinaattoreiden kokous. Ne. Short. Short. Ja, ich weiß nicht, ich brauche nicht lang, ne. So, habe ich denn jetzt das Ding hier? Ich habe, glaube ich, nur zwei, drei, vier. jospa kaikki voisivat now leave.